katsotaanpa, huolehditaan siitä, että näitä periaatteita sovelletaan myös Euroopassa, kuten myös muissa maailmanmaissa. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia kollegat poliittisista ryhmistä puheenvuoroista ja kommenteista. Ja kiitoksia komissio sen Fyyle teidän kommenteistanne komission puolesta. Tämä esityslistan kohta on nyt käsitelty. Seuraava kohta. Suositus toiseen käsittelyyn. Rova Steilerin mietintö. Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen. Pyytäisin, että esittelijä pitää puheenvuoron. Catherine Styler, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. mr president uh, puhemies. hyvät kollegat, on hyvä aloittaa uusi vuosi keskustelulla josta asia, tästä aiheesta, joka koskee rakennustuotteita. Haluaisin tähän alkuun kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat tehneet mahdolliseksi tämän suosituksen. He ovat tehneet kovasti työtä ja sitoutuneet tähän, tämän suosituksen valmiiksi saamiseen. Haluaisin myös kiittää IMKON sihteeristöä ja Belgian puheenjohtajakautta erityisesti herra Fertessania ja herra Häijäkiä eh, sitoutumisestaan tähän työhön. Kuten olen sanonut, eh, Robert Ross on joskus sanonut, että eh, hyvillä naapureilla on hyvät aidat, kysymysmerkki, onko näin? Sisämarkkinat ovat itse asiassa luoneet esteitä kaupalle. Mario Monti sanoi omassa raportissaan sisämarkkinoista, että Eurooppa on edelleenkin markkinoiden rakennusvaiheessa tarkoituksena saada rajat ylittävältä kaupalta pois esteitä, vähentää byrokratiaa ja teknisiä esteitä. Tällä ehdotuksella pyrimme siihen, että sisämarkkinat toisivat, toimisivat tehokkaimmin, ne olisivat selkeämmät ja avoimemmat, jotta tuotteet näillä markkinoilla vastaavat laatuvaatimuksia ja rakennusteollisuus pystyy luottamaan tähän. Rakennusteollisuus tällä hetkellä kärsii näistä taloudellisesta, taloudellisen kriisin haasteista – joita hidas elpyminen vain viivyttää. Meidän ei auta unohtaa se, kuinka tärkeää rakennusteollisuus Euroopassa on. 12 miljoonaa EUn kansalaista työskentelee näissä tehtävissä ja 20 miljoonaa henkeä ovat riippuvaisia tästä sektorista. 38, tässä on 38 miljoonaa henkeä, jotka ovat jotenkin riippuvaisia tästä alasta. Tämä on hyvin tärkeä ala työpaikoille ja työllisyydelle. Se on myös yksi vaarallisista, vaarallisimmista aloista. Ja Saksassa esimerkiksi eh, yksi viidestä tuhannesta työntekijästä kuolee työuransa aikana työtapaturmissa näiden työterveys ja turvallisuus, näiden työntekijöiden työturvallisuus ja turvallisuus pitää aina pitää mielessä ja on hyvin tärkeää tunnustaa, tuoda tämä esille tässä raportissa. Ja itse asiassa me olemme päässeet nyt sitten vaarallisten aineiden merkinnästä REACH-asetuksen perusteella yksimielisyyteen. Tässä on monia sellaisia tuotteita, jotka ovat johtaneet kroonisiin sairauksiin ja jopa kuolemaan. Tässä on kyse asbesteista ja muista sairauksia aiheuttavista tuotteista, jotka aiheuttavat esimerkiksi mesoteliomaa. Ja on hyvin tärkeää muistaa, miten äh, läheisesti eri aiheet äh, liittyvät toisiinsa. E-, Euroopan äh, keuhkosairauksien vuoden aikana tätä asiaa on käsitelty. On hyvin tärkeää, että parlamentissa tämä asia on tuotu esille. Haluaisin lyhyesti kommentoida myös PK-alaa meidän pitää ajatella pieniä yksiköitä ensin ja senpä takia on hyvin tärkeää, että pienet yritykset saavat mahdollisuuden tuoda tuotteensa sisämarkkinoille ja tämä pitäisi olla kohtu- edullisempaa ja helpompaa pienille yrityksille ja tällä tavalla niiden kaupamahdollisuudet lisääntyvät. Mitä sitten tulee avoimuuteen, ja siihen, miten äh, tämmöiset valvelu, val, äh, valvontaelimet toimivat. Äh, on hyvin tärkeää, että prosessit ovat avoimia ja, ja tuotteiden hyväksyminen tapahtuu ilman esteitä. Ja EU-ssa nimenomaan tämmöiset mikroyritykset hyötyisivät tästä suuresti tässä nykyisessä taloustilanteessa. EU-ssa pitää pyrkiä parantamaan säädöksiä. Varjo esittelijöiden kanssa olen muuttanut sellaisia kohtia, jotka eivät ole enää tärkeitä tai jotka ovat niin epäselviä, että niitä ei voitaisi soveltaa käytännössä muutenkaan. Rakennusteollisuudenkin kannalta on hyvin tärkeää, että säännöt ovat selkeitä ja toivon, että näitä muutoksia tullaan jatkossa toteuttamaan. Nämä jatkon, jatkossa tulevaisuuden haasteet, jotka astuvat seuraavan kahden vuoden aikana voimaan jäsenvaltioissa, tulevat helpottamaan rakennusteollisuuden tilannetta eh, tilannetta ja ehkä luomaan lisää työpaikkoja. Kiitos. Ää, äh, mis... Kiitoksia teille. Sitten komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani, teillä puheenvuoro. Grazie, signor Presidente. Onorevoli colleghi, innanzitutto desidero... Haluaisin aloittaa kiittämällä teitä, herra puhemies, siitä, että olette puheenjohtajana tällaisessa näin tärkeässä keskustelussa, joka on niin tärkeä sisämarkkinoiden teollispolitiikan kannalta. Ja haluan kiittää myös Rovo Styleria, esittelijää, joka on tehnyt pitkään kovaa työtä tämän ehdotuksen parissa. Ja kiitoksia siitä, että hän on ottanut asian omist, omakseen ja näin olemme saaneet asian ratkaisuun toiseen käsittelyyn. Haluan kiittää myös kaikkia varjoesittelijöitä, sisämarkkinavaliokunnan puheenjohtaja herra Haberia myös. Tämä yhteinen ponnistus teiltä jäseniltä oli ratkaisevassa osassa, kun ollaan saavutettu tämä risteyskohta ja päästy eteenpäin hyvin teknisessä asiassa. Me komissiossa pidämme hyvänä toisen käsittelyn sopua parlamentin ja neuvoston välillä. Teknisten aspektien lisäksi tämä on hyvin tärkeä asia. Rakennustuotedirektiivin hyväksyminen on suuri askel eteenpäin koko rakennusalalle Euroopassa. Vaikka nämä tuotteet edustavat 3 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta, niin työ, työllisyysmielessä toimet, joka liittyy tähän alaan, tuottavat 6,5 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta ja noin 7 prosenttia työllisyydestä, joten puhutaan alasta, joka vastaa todennäköisesti noin 10 prosenttia Euroopan taloudesta, mistä Steilerkin meitä muistutti puheessaan. Direktiivin hyväksyminen on myös merkittävä askel eteenpäin, kun puhutaan siitä, että pitää yksinkertaistaa ja saada parempaa säädöskäytäntöä aikaan. Ja tässä otetaan yhteismarkkinoita rakennustuotteissa tämä olisi myös ensimmäinen mahdollisuus soveltaa Small Business Actin toimia. Usein pienimmät yritykset kärsivät eh, Euroopan lainsäädännöstä, mutta nyt saamme asioita vietyä eteenpäin ja helpotamme asioita niiden kannalta, että miten ne täyttävät eri kaavakkeet, joita liittyy koko tähän lainsäädännön yksinkertaisen prosessiin ja paljon yksinkertaistamista on tuotu mukaan varuisten aineiden osalta. Komissio laatii raportin tästä nimenomaisesta asiasta ja se äh, tiedottaa parlamentille ja jos tarpeen, niin sitten esittää lainsäädäntöehdotuksia. Sitten mikroyritysten erityiskohtelu. Tätä on aina pidetty erityisen tärkeänä ja se tietysti on osana Small Business Actia ja pienyrityksiä koskevaa toimintaohjelmaa ja haluamme varmistaa, että yksinkertaistetut menettelyt, jotka ovat hyvin hyödyllisiä mikroyritysten kannalta, niin niitä pidetään esillä koko ajan ja monissa eh, osissa tekstiähän ne ovatkin mukana. Ja sitten tämä byrokratian purkamisen tarve. Se tulee olemaan hyvin tärkeää ei pelkästään tämän merkinnän osalta, vaan myös se, että käytetään eurooppalaisia, eurooppalaista teknistä arviointia. Mitä tulee sitten neuvottokantaan esimerkiksi käsittelyssä, täytyy varmistaa, että hyväksytyt kannat ovat todella parhaat, jotta voidaan tarttua tilanteen vaatimiin asioihin. Täytyy varmistaa se, että ei velvoitetaan hyvin pieniä yrityksiä liialliseen byrokratiaan tai mihinkään tahansa tarpeettomaan lisätyöhön. Ja tämä on tehty selväksi johtopäätöksissämme. Ja meidän näkemyksemme on välitetty parlamentille. Ja tietysti viiden vuoden jälkeen arvioidaan uudelleen direktiiviä, sen kun se on ollut viisi vuotta voimassa. Komissio haluaa myös tehdä läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa ja neuvoston kanssa. Toimeenpanovaiheessa säännöksen osalta myös. Haluan kiittää omia yksiköitäni tästä erinomaisesta työstä, jota he ovat tehneet, niin kuin aina, laatiakseen etenemissuunnitelmien toimeenpanosta. Ajatuksena on se, että välitämme tämän eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista. Mitä komitologiaan sitten tulee, niin parlamentti on avain kumppanikomissiolle tässä ja voin luvata, että haluamme jatkaa läheistä yhteistyötä parlamentin kanssa myöskin tulevissa vaiheissa tässä asiassa. Minä olin täällä 14 vuotta jäsenenä, eikä se ole mennyt hukkaan. Ja me aiomme myös esittää selonteon poikkeuksista toimintavälinteen sopimukseen määräajasta vastalauseiden jättämiseksi delegoituihin säädöksiin. Yhteinen sopimus, sen mukaan vasta huomautukset on annettava kahden kuukauden aikana, jota voidaan lisä, pidentää yhdellä lisäkuukaudella. Komissio uskoo, että ellei ole poikkeuksellisia olosuhteita, niin ei pitäisi olla ollenkaan poikkeuksia. Ja painotamme jälleen kerran, että rakennustuotteet siinä poikkeuksia ei voida pitää millaisinaan ennakkotapauksena Euroopan lainsäädännön osalta. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa tähän keskusteluun. Puhemies, Parlamentti on painottanut niitä etuja, joita saadaan siitä, että saadaan tätä uutta lainsäädäntöä voimaan. Sekä valmistajille että käyttäjille tulee näitä etuja rakennustuotteiden osalta sekä kansallisille hallinnoille. Komissio, sen voi vakuuttaa, on halukas toimeenpanemaan kaiken tämän lainsäädännön osalta. Ja haluan myös kiittää jälleen puhemies teitä ja kiittää arvoisia jäseniä parlamentissa tästä sitoutumusta ja yhteistyöhengistä, jota he ovat osoittaneet. Kiitoksia Euroopan komission. Sitten EPP-ryhmän puolesta kollega Andreas Schwab. puhemies, parahin äh, komission varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Minun omalla, omasta puolestani haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille niille, jotka ovat edesauttaneet tämän asetuksen aikaansaamiseksi tässä käsittelyssä. Tässä asetuksessa, niin kuin nimikin sanoo, saadaan aikaan parannus ö, nykyisiin direktiiviin, koska rakennusoikeus on kuitenkin ydinosa kansallista ö, omaehtoisuutta ollut aikaisemmin. Siksi onkin paikallaan, että saadaan myös Euroopan sisämarkkinoille tällainen asetus. Ja tämä on myönteinen asia. Toinen seikka, erityisesti PK-yritysten kannalta Tämä asetus sisältää monia tärkeitä helpotuksia, jotka helpottavat niiden toimintaa Euroopan sisämarkkinoilla ja lopuksi tietenkin myös kuluttajat hyötyvät tästä asetuksesta, koska turvallisuus ja luotettavuus rakennustuotteista tämän asetuksen myötä tulevat entistä paremmiksi. Hyvät kollegat, haluaisin myös kiittää varjoesitt- puhun varjoesittelijä Mario Stechelin puolesta, joka on tänään omassa vaalipiirissään. Hän pyysi minua mainitsemaan siitä, että tässä asetuksessa tarkistuksessa loppupeleissä toisessa käsittelyssä on kysymys kompromissista, joka on hyvä kompromissi, mutta hänen mielestään siinä on myös eräitä kohtia, joita olisi syytä viilata. Ja olenkin kiitollinen teille varapuheenjohtaja Tajani, että totesi, että parlamentti on mukana myös tässä jälkiviilauksessa. Ja, ja, hänen kannaltaan varjoesittelijänä ei riitä, että, että rakennustuotteiden valmistaja ovat ainoastaan mukana, että tässä vaatittaisiin säädöstöä, joka määrittelee periaatteet ja säännöt sille, miten rakennustuotteita valmistetaan. Ja tässä yhteydessä pitäisi hänen mielestään komission pohtia sitä, että Euroopan standardointilaitos sen laatisi pohjan tällaiselle eurooppalaiselle säännöstölle. Ja sitten lopuksi hän haluaa todeta myös, että komissio pitäisi seurata, onko tämä uusi rakennustuote, no, direktiivi riittävä harmoinointiväline ja se ei aiheuta turvallisuusongelmia ja väärää kilpailua, mutta sen jälkeen komissaari Tajani puhui, olen varma, että tämä, tähän voisimme yhteisesti päästä. Kiitoksia. Τώρα για την ομάδα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών θα πάρει το λόγο ja nyt sitten sosialistien demokraattien ryhmän puolesta Rauva Gebhard, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Mm, hyvä puhemies, hyvät kollegat, haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää Stilleria, joka tällä teknisellä alalla kuitenkin on nyt tehnyt hyvin tärkeää työtä. Tämä ei ole pelkästään tekninen kertomus, vaan myös poliittinen sellainen. Tässä on poliittisia, poliittisia vaatimustasoja, joita pitää noudattaa. Nimittäin tässä on kyse teollisuuden äh, vaatimuksista, työturvallisuudesta ja myös Euroopan parlamentin näkökulmasta sosiaalidemokraattien kannalta tämä on hyvin e, e, onnistunut kertomus me katsomme, missä on teollisuuden kannalta rakennustuotteiden suurimmat ongelmat. Pitää löytää jonkunnäköinen tasapaino näiden suuryritysten ja PK-yritysten tarpeiden välillä. Ja on hyvin tärkeää, että se mitä komissio ehdottaa, että pienet yritykset tarvitsevat vähemmän sääntöjä, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ja senpä takia parannusta onkin tehty komission ehdotukseen. Se ei tarkoita sitä, että siellä olisi vähemmän turvallisuutta ja että vaatimuksista luistettaisiin on luonnollisesti tärkeää myös tuoda esille turvallisuuskysymykset myös kuluttajien osalta koska eh, näiden kannalta on hyvin tärkeää, että rakennustuotteet, se missä se on tuotettu ja missä sitä tuotetaan, niin pitää varmistaa se, että kuluttajille tämä on yhtä, eh, yhtä turvallinen kuin tekijöilleen. Ja kolmanneksi sosiaalidemokraateille on hyvin tärkeää, erityisen tärkeää se, että parannetaan työturvallisuussääntöjä ja että ne nimenomaisesti kirjataan tähän uuteen sääntöön. Ja senpä takia Rova Steiler tässä kertomuksessaan on, on asian kiinnittänytkin erinomaisesti huomiota. Rakennustuotteiden osalta on kyse hyvin usein vaarallisista aineista, niiden kanssa joudutaan toimimaan ja senpä takia pitää huolehtia siitä, että saadaan toteutettua mahdollisimman korkea suojelun taso. Ja tämä suojelu myös myöhemmässä vaiheessa, Herta Jani, eh, myös sitten kun tällaisia tuotteita hävitetään markkinoilta, pitää ajatella, miten se eh, toteutetaan turvallisesti. Kiitän vielä uudelleen esittelijää, joka on tehnyt erinomaista työtä tämän eh, kertomuksen osalta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana Edustaja Ryylä vihreän puolesta. Kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Suuret kiitokset puhemies. Minäkin kiitän Rova Styleria. Olen ryhmämme varjoesittelijä tässä toisessa käsittelyssä olemme saaneet hyvän kompromissin hierottua, vaikkakin kompromississa aina on tilanne, jossa kaikki, kukaan ei, jossa kaikki eivät voi olla tyytyväisiä. Haluan oikeastaan puuttua siihen, mitä professori Mayer sanoi Schwabin suulla. Minusta tässä merkinnässä tarvitsemme myös lisätyötä, niin hyvä harmonisointi rakennustuotteista. Silloin kun rakennustuotteita valmistetaan, me tarvitsemme lisätyötä näissä asennuksissa siinä, kun rakennustuotteita otetaan käyttöön. Yksi mahdollisuus on se, että komissio komissio jatkaa työtään ja saa myös mandaatin euroalan työn jatkamiseksi. Ja toinen juttu koskee harmonointia äh, näiden tuotteiden äh, käytössä. Me emme saa palata kansalliselle tasolle, jossa pelkästään, jos eurooppa, eurooppalaistaminen koskisi pelkästään tuotteita, mutta ei niiden käyttöä. Tässä meidän täytyy jatkaa työtä ja komissio saa meidän täyden tukemme, jos se ryhtyy tässä muihin toimiin. Haluan mainita nyt toisenkin kohden, joka on tärkeä tässä keskustelussa ja kiistelyssä, hyväksymmekö vai emmekö. Nimittäin neuvottelussa tapahtui virhe Belgian puheenjohtajakaudella, mitä Belgia puheenjohtajamaana toisessa käsittelyssä siitä ensimmäisen käsittelyn jälkeen eh, toi uusia aloja mukaan, nimittäin artikla 83 eh, ja artikla 86, eh, ilman että parlamentti pystyi niitä hyväksymään. Nyt Unkarin puheenjohtajamaana on ottanut tämän asian esille kirjeessään, mutta luulisin, että Unkari ei, ei täysin ymmärtänyt tätä konfliktia. Minä haluaisin vain todeta, että odotan, että neuvosto tulevaisuudessa, silloin kun uusia kohtia otetaan toisessa käsittelyssä mukaan, että se kuulee parlamenttia ja haluaa, pyrkii parlamentin kanssa pääsemään hyvään kompromissiin. Siitä huolimatta ja tuloksesta huolimatta katsomme, että ei ole mielekästä tällaisen muotoverheen takia olla hyvä, lähteä hylkäämään tätä kompromissia. Me kannatamme kompromissia, koska tämä tärkeä askel kohti tärkeää harmonointia tällä sektorilla, jolla on suuri taloudellinen merkitys Euroopassa. Siksi, niin kuin sanottu, me kannatamme tätä toisen käsittelyn tulosta. Kiitos. Σας ευχαριστώ πολύ. Kiitoksia, Rova Ryle. Seuraavana konservatisti ja reformistien puolesta edustaja McClarkin minuutti. Kiitoksia, Rava. puhemies. Ja kiitoksia Stylerille kovasta työstä. Tie on ollut pitkä. Euroopassa rakennusteollisuus työllistää noin 12 miljoonaa kansalaista. Lisäksi noin 92 prosenttia rakennusmateriaalien valmistajista ovat pieniä tai pk-yrityksiä. Tämä tarkoittaa yli 65 000 yritystä. Rakennusala on siis hyvin elintärkeä Euroopan taloudelle. Meillä on vastuu äh, tukea sitä erityisesti nyt talouskriisin olosuhteissa. On monia aspekteja tässä mietinnössä, kuten EU-lainsäädännön luonne. Siinä suhteessa tämä on tietysti kompromissi tehtiin sopimus siitä, että mikroyritykset eivät joudu kohtaamaan samanlaisia byrokraattisia rasitteita kuin muut yritykset. Ja sitten vaarallisista aineista on päästy laajan kompromissiin ettei tule konflikteja olemassa olla lainsäädännön kanssa. Toivon, että toisenkäytöllinen sopimus saa aikaan tuloksia sopimuksia ja rohkaisee vapaata liikkuvuutta rakennustuotteissa ja parantaa standardeja kautta EUn ja tukee eh, kierrätystä tulevaisuudessa. Ja ennen kaikkea ei lisää byrokratista rasitetta yrityksille tai ei aiheuta hämmennystä sekaannusta kuluttajien keskuudessa. Kiitoksia. Ja nyt sitten muut puhujat kuin ryhmäpuheenvuoron pitäjät. Ensimmäisenä Edustaja Komi. Presidente, accolgo con favore compromesso. Kiitoksia puhemies. Tämä kompromissi on minusta hyvä. Erityisesti tässä äh, mietinnössä haluaisin painottaa eräitä kohtia. Ensinnäkin tavoitteisiin täytyy päästä, joihin tähdetään tällä säädöksellä. Minä puhun näistä normeista, jotka koskee yksinkertaistettua menettelyä meidän pitäisi helpottaa kuormitusta yrityksissä, aivan erityisesti PK-yrityksissä. Se on niille hyvin tärkeä asia. Minusta on tämä ehdottoman välttämätöntä, että tällaisen kielteisen taloussuhdanteen aikana, joka meillä hetkellä on päällä, että PK-yritysten roolia, roolia tun, rooli tunnustetaan. Ne ovat kuitenkin meidän kansantaloutemme tukipilari se, että otetaan käyttöön yksinkertaistetty menettelymekanismi, aivan erityisesti aikatauluja lyhentämällä voidaan saada uusia tuotteita markkinoille, joka on tärkeä askel tässä prosessissa. Sen lisäksi tuottajilla on mahdollisuus saada nopeammin innovatiivisia tuotteita markkinoille ilman, että joudutaan tinkimään turvallisuudesta. Ja tämä merkintä on erinomainen kompromissi ja se luo tasapainoisen tilanteen kuluttajien tarpeiden ja taas toisaalta valmistajien mahdollisuuksien välillä. Sen lisäksi markkinoiden korrekti toimiminen voidaan turvata tällä säädöksellä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten varatti puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää Rova Steileria tästä työstä. Me puhumme tässä hyvinkin teknisistä kysymyksistä, äh, mutta Rova Gebhard äh, sosialistien puolesta sanoi, että tämä ei ole pelkästään tekninen asiakirja, vaan tässä on kyse myös poliittisista ja taloudellisista kysymyksistä. Äh, rakennusala on yksi meidän taloutemme peruspilareista ja tiedämme, että PK-yritykset ovat hyvin tärkeitä meidän talouksiemme kannalta. Ja Euroopan talous tällä hetkellä luonnollisesti kärsii vaikeasta tilanteesta, mutta tämä Catherinein kertomus on tuonut poliittistakin merkitystä asiaan. Me olemme saaneet aikaan mielestäni hyvän kompromissin, johon voimme olla tyytyväisiä. Olemme onnistuneet luomaan tasapainon toisaalta yksinkertaistetun säätelyn kautta, jota voidaan täytäntöönpanna ilman, että pk-yritykset kärsivät tai laatu kärsii, ja toisaalta saada sitten sisämarkkinoille tehokkuutta lisää. Me olemme onnistuneet myös käsittelemään äh, vaarallisia, vaarallisia aineita koskevaa kysymystä ja, ja ää, äh, ää, äh, esimerkiksi Perlemo-rakennuksestahan osa suljettiin 5-6 vuotta sitten asbesti, sisä, asbestin takia. Tämmöisiä kysymyksiä parlamentin pitää tuoda esille, koska vaaralliset aineet kuuluvat olennaisena osana rakennusalalle. Mm, samalla myös avoimuus ja turvallisuus ovat tärkeitä kysymyksiä. Catherine on tehnyt hyvän, hyvää työtä tässä kertomuksessaan ja, ja haluan tähän loppuun vielä kiittää ja haluaisin sanoa, että äh, nyt kun äh, rakennusalalla saavutetaan edistystä, niin varmasti voimme yhtä lailla eurooppalaista yhteiskuntaa jatkossa rakentaa parempaan suuntaan. Kiitoksia rouva Sitten edustaja Harbour minuutti. Very much indeed, Madam President. Kiitoksia rouva puhemies. Ja kun olen valiokunnan puheenjohtajana, niin haluan yhtyä kaikkiinkin kommentteihin, joita on esitetty siitä työstä, mitä Catherine Styler on tehnyt. Ja kun ottaa monimutkaisen asian itselleen toiseen käsittelyyn, niin se on ollut vaikea tehtävä, jonka hän on hoitanut erityisen hyvin. Järvä puhemies, minusta tämä osoittaa sen merkityksen, joka toisen käsittelyn menettelyllä on tässä talossa, koska olemme pystyneet saamaan aikaan merkittäviä parannuksia siihen tekstiin, joka saatiin neuvoston yhteisestä kannasta. Kuten edustaja Röylä erityisesti otti esille, niin joitakin erilliseksi heidän kanssaan on. Ja kirje on Unkarilta puheenjohtajaman, joka julkaistaan pöytäkirjassa. Siinä käsitellään siitä yksityiskohtaisemmin. Haluan vain esittää kaksi johtopäätöstä tämän sopimuksen vahvistamisesta. Ensimmäinen on, sanoisin teille komission jäsen, ensinnäkin kiitän teitä työstänne, yhteistyöstä kanssamme, että meidän täytyy tehdä hyvin läheistä yhteistyötä toimeenpanossa tämän ehdotuksen osalta. Kuten otitte esille, on tärkeitä näkökohtia komitologian osalta tässä, ja minun valiokuntani on täysin sen takana, että, että täytyy seurata näiden ehdotusten toteutumista hyvin vakavasti. Ja sitten toiseksi mielestäni Tämä on erityisen tärkeä ala ja se äh, täytyy varmistaa, äh, ettei markkinaesteitä oteta käyttöön, joilla olisi negatiivisia vaikutuksia koko Euroopan talouteen. Seuraava puhuja on sitten Rova Korhola, mutta en hae näe häntä täysistuntosalissa, joten mennään puhu- esit- menettelyymän suoraan. Kaksi kollegaa haluaa tässä puheenvuoron ja ensimmäisenä annan puheenvuoron Rova Roittavalle. Kiitos puhemies. Tämä teksti on erittäin hyvä. Janem Barnierem tomu mm, Ja komissaarit Tajani ja Barnier ovat asiaa ja käsineet. Tämä yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa lainsäädäntöä ja vähentää byrokratiaa. Ja on hyvä, että rakennusala nähdään tärkeänä osana Euroopan taloutta ja, ja, ja myös tuotteiden markkinoille pääsy, pääsy helpotetaan. Vanhat palvelut ovat muuttuneet, niiden kustannusrakenne on muuttunut, kuitenkaan laatu ei ole seurannut perässä. Ja on hyvä, mitä tässä tekstissä sanotaan pienimmistä yrityksistä. Toivon, että parlamentti hyväksyy tämän huomenna, koska tämä parantaa lainsäädäntöympäristöä ja kehittää sisämarkkinoiden toimintaa. Kiitoksia, Rova Roitova. Sitten Rova Vaiskierpel, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Tämä sopu vakuutti minut muutamassakin kohdassa, mutta tämä uusi asetus verrattuna nykyiseen tilanteeseen on selkeä parannus, koska ensimmäistä kertaa me saamme yhtenäisesti Euroopan tason äh, tieteellisen äh, teknisen tekstin äh, rakennustuotteita varten ja myös yksinkertaistettu menettely. Meillä on Euroopan, viime eteenpäin Euroopan sisämarkkinoita sillä tavalla myös yrityksiä, mutta olemme myös kohentaneet turvallisuussäädöksiä kansalaisten kuluttajien kannalta periaatteellisesti. Tämä pienimpien mikroyritysten tilanteen helpottaminen byrokratia lasten taakalta on tärkeää, mutta on menetetty myös ottaa huomioon, että, että käyttäjien kannalta myös mikroyritykset työstävät rakennustuotteita, niitäkin täytyy, heitäkin täytyy suojella. Siksi olenkin iloinen siitä, että minun ehdotukseni otettiin osaksi tätä sopua, jonka mukaan mikroyritykset voivat nauttia yksinkertaistettua menettelyä silloin, kun arvioidaan, arvioidaan näitä suoritustasoilmoituksia. On kysymys kuitenkin myös käytettyjen menettelyjen tasavertaisuudesta Euroopan tasolla. Vain tällä tavalla voimme turvata sen, että nämä suoritustasoilmoitukset ovat luotettavia, että tällä tavalla voidaan myös vaalia rakennusten turvallisuutta koko Euroopassa. Kiitoksia. En näe muita puheenvuoropyyntöjä, jotka ovat tässä se puheenvuoron, joten puheenvuoro komission jäsen Tajani, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Voin olla samaa mieltä herra Haaborin kanssa, joka valiokunnan puheenjohtajana sanoi, että tämä teksti on hyvin tärkeä, josta me olemme nyt juuri tällä hetkellä puhumassa, joka nyt tulee hyväksyttäväksi äh, sen, siitä, äh, siitä syystä, että parlamentti on sille tukensa antanut. Tämä on uusi säädös, joka antaa tärkeitä signaaleja markkinoille samanaikaisesti. Se kuitenkin määrittelee tärkeitä säädöksiä, jotka koskevat erityisesti PK-yrityksiä, jotka koskevat erityisesti PK-yrityksiä, jotka mahdollistavat PK-yrityksen kehityksen erityisesti tänä ajankohtana, jolloin kriisi edelleenkin puree jolloin meidän täytyy panostaa siihen, että kaikki että PK-yritykset pystyvät luomaan työpaikkoja ja pystyvät kehittymään edelleenkin. Tämä on oikeastaan Euroopan komission tavoitekin ja tämä on saanut selkeästi myös Euroopan parlamentin tuen. <clears throat> Ja tietenkin tämä liittyy tähän PK-yrityksiä PK koskevaan säädökseen. Ja tässä on tärkeää vähentää byrokratiaa, mutta näissä säädöksissä, joilla vapautetaan markkinoiden toiminnan jatkamista, on, tämä on sellainen signaali, niin kuin Rova Gebhardt sanoi, että tällä tavalla voidaan tehdä selväksi, miten tärkeää turvallisuus on. Tärkeää on työntekijöiden turvallisuus tuolla alalla, mutta yhtä tärkeää on kuluttajien turvallisuus. Ja minusta tämä teksti menee oikeaan suuntaan. Komissio nyt aikoo jatkaa työtä tämän säädöksen jälkeen tämän kompromissin ansiosta, joka on saatu aikaan neuvostojen parlamentin kesken. Me haluamme kuitenkin tulevina vuosina, tämän haluan nyt täällä vahvistaa teille myös herra Haaborin suuntaan, joka painotti sitä, että on tärkeää että päästä eteenpäin. Me haluamme laatia tiekartan sille, miten tämä pannaan täytäntöön, ja minä tulen toimittamaan tämän teille mahdollisimman pikaisesti. Monet edustajat ovat tässä keskustelussa ottaneet kantaa harmonisointiin rakennusalalla, aivan erityisesti turvallisuuskysymyksissä. Olen hyvin tietoinen tästä ongelmasta. Minä tunnen tämän ongelman. Ja eurokoodit on laadittu, joilla harmonisoidaan säädöksiä, jotka koskevat turvallisuutta rakennusalalla. Tehän tiedätte, että Eurooppa on tällä hetkellä laatimassa tiedonantoa standardoinnista ja normituksesta. Ja tämä tiedonanto tulee muutaman viikon päästä parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisat edustajat, uskon, että tänään ja huomenna otetaan tärkeä askel. Haluan kiittää kärsivällisyydestänne Haluan kiittää esittelijän esittämästä osoittamasta kärsivällisyydestä äh, käsiteltäessä tätä teknistä normitekstiä, mutta tämä osoittaa myös, että tämä on tärkeä poliittinen sitoumus. Tässä ei ole kysymys pelkästään teknisistä kysymyksistä, tässä on kyse siitä, että näiden teknisten kysymysten taakse kätkeytyy myös tärkeitä taloudellisia asioita. PK, erityisesti PK-yritysten kannalta, koska nehän voivat niitä, jotka voivat luoda uusia työpaikkoja lähivuosina ja niin ne myös tekevät Euroopan unionin 500 miljoonan kansalaisille. Kiitoksia komission jäsen. Ja sitten Rova Styler tekee yhteenvedon. Thank you, eh, Madam President. Kiitos puhemies ja kiitos kaikille kollegoille, jotka puhuivat tänään, tänään täällä salissa. Herra Tajanin kommentit yhteistyöstä ja edistymissuunnitelmasta ja mitä Rova Ryylemaisto ja Schwab mainitsivat, ovat tärkeitä asioita edistyksen kannalta. Tässä on tietenkin kyse kompromissista ja tietenkin on sellaista, mitä kaikki eivät saaneet läpi, mutta komissio kuitenkin, äh, äh, parlamentti sai kuitenkin 75 prosenttia omista tarkistuksistaan läpi, joten tämä ei ollut mikään häviö. Tässä keskustelussa on kiinnittänyt huomiota niin se, että koska rakennusteollisuus on hyvin tärkeää tulevaisuuden kannalta ja nykyisen talouden kannalta, haluaisin kysyä komission varapuheenjohtajalta, voitaisiinko tämän alan puitteissa järjestää vuosittainen keskustelu. Komissaarihan on tällaista mahdollisuutta tarjonnut. Meidän täytyy todella muistaa, kuinka tärkeä sektoria, ala tässä on kyse, 38 miljoonaa työntekijää tällä alalla työskentelee Euroopasta. Joten kiitän komissaaria, kiitän puheenjohtajaa, odotan nyt näitä kuukausia, seuraavia kuukausia, viikkoja ja vuosia, koska keskustelu varmasti jatkuu vielä sisämarkkinavaliokunnassa ja minä seuraan tätä keskustelua hyvinkin suurella mielenkiinnolla. Kiitos. Kiitoksia, Rauva Steiler. Olette tehneet ehdotuksia, jotka on tänne merkitty ylös. Ja puheenjohtajakokous voi sitten